Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Jatkamme istuntoa. Pöytäkirjat ja tekstit ovat käytettävissä. Niin onko jotain huomautettavaa näihin teksteihin liittyen? Eipä näytä olevan, joten pöytäkirja on täten hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme keskustelemaan ihmisoikeus, demokratian ja oikeusvaltion kohdistuvista rikkomuksista. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Rouva Durand kaksi minuuttia.